että täällä kuulin. Vien viestiä eteenpäin G20. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia komission jäsen Andor. Keskustelu päättyy tähän. Seuraava asia estyslistalla on komission julkilausuma, joka koskee tuberkuloosin torjuntaa. Tervetuloa komission jäsen herra Dali. Saatte puheenvuoron nyt saman tien. Mr. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, minä äh, olen tyytyväinen, että voin tässä yhteydessä puhua siitä, miten komissio on puuttunut siihen, että torjumme tuberkuloosia. Viime vuosikymmeninä on onnistuttu äh, vähentämään uhkaa, joka liittyy tähän äh, tautiin. Siitä huolimatta liian pitkän aikaa me olemme olleet liian, me riittävästi ole suhtautuneet varovaisesti tähän tautiin. Äskettäin on raportoitu 83 000 tapausta ja 6 000 kuolematapausta EU-ssa. Nämä Tämä tarkoittaa noin 16 kuolemantapausta päivässä. Tätä ei voida hyväksyä ja meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ei voida hyväksyä sitä, koska tuberkuloosi on e, ennakoitavissa ja ehkäistävissä oleva tauti. E, se, on, mm, se liittyy moniin kansanterveystekijöihin Euroopan unionissa. E, uudet tehokkaat välineet ovat tarpeen tuberkuloosin torjunnassa ja tämä liittyy myös HIV-tartuntoihin ja e, on selkeää, että se vaikuttaa nimenomaan haavoittuviin ryhmiin. Komissio on e, käynnistänyt moneita, monia aloitteita, jotta torjuttaisiin tuberkuloosia. 2000 vuonna tuberkuloosi oli e, prioriteettilistalla EUn tautiluettelossa ja tässä yhteydessä käynnistettiin useita hankkeita, jotka pyrkivät torjumaan tuberkuloosia 53 maassa. Eh, niinpä olemme seuranneet eh, tämän eh, taudin epidemiologista tilannetta. Komissio tukee uusia hoitoja, rokotteita, lääkkeitä, jotka suunnataan tuberkuloosia vastaan. 2002 lähtien yli 100 miljoonaa on käytetty näihin tavoitteisiin. Komission tukee myös kehitysmaita tuberkuloositorjuntaohjelmissaan myös niin, että torjutaan HIV, malaria ja tuberkuloosia yhdessä. Fina, rahoitus rahoitus tuberkuloosi, malarian, hivin torjuntaan on olennainen ja vuosittainen panos on yli 100 miljoonaa. Tässä myös edistetään torjuntaa Saharan eteläpuolisissa maissa. Ja lopuksi, kun perustetaan Euroopan sairauksien torjunta- ja seurantakeskus, pystytään paremmin puuttumaan tilanteeseen. 2007 perustettiin toimintasuunnitelma, jolla puututaan tuberkuloosiin. Meillä on tuberkuloosin torjunnassa erityisiä haasteita ja meidän pitää saada aikaan laadukkaat välineet, joilla puututaan taudin leviämiseen ja hoidetaan tautia. Ja puututaan myös MDR-muotoiseen tuberkuloosiin. Kansalaisyhteiskunnan panos on tärkeä ja sillä tavoin pääsemme tavoitteisiimme, jotta torjumme tämän taudin. Kiitos. Kiitoksia, herra komission jäsen. Sitten ryhmien nimissä ensimmäisen Antonescu, kaksi minuuttia. Mulțumesc, Cauza morții nepocăită. Kiitoksia, herra puhemies. Tutkijat ovat todenneet, että tuberkuloosi on merkittävä kuoleman syy. Me kuvittelimme, että se oli hävinnyt, hävinnyt sanastoista, mutta se tappaa ihmisiä edelleen. Se on seitsemänneksi eniten tappava tauti maailmalla. Valitettavasti viime vuosien aikana tuberkuloosikuoleiden mm, tuberkuloosiin vastustuskykyisten henkilöiden määrä, lääkkeisiin vastustuskykyisten määrä on lisääntynyt. Joka sekunti joku sairastuu tuberkuloosiin ja meidän täytyy tarttua näihin tilastotietoihin. Myös Euroopan parlamentista voimme paremmin ymmärtää sen, että tämä tauti tappaa valtavan määrän myös eurooppalaisia. Minä tulen maasta, joka on kaikkein pahiten kärsinyt tuberkuloosista. Vaikkakin viime vuosina on saatu parannusta tilanteeseen, niin tilanne ei enää ole niin dramaattinen. Kuitenkin tilanne on erittäin huolestuttava. Me tarvitsemmekin johdonmukaisia ponnisteluja, jotta voisimme valvoa ja hallita tätä tautia. Meidän täytyy Euroopan unionin tasollakin toimia, jatkaa niitä toimenpiteitä, joita on jo käytössä niin, että voimme kaikissa maissa valvoa tautia. Meidän täytyy tarjota lääkeaineita ja laadukasta hoitoa tuberkuloosi potilaille. Kaikkien hallitusten on ymmärrettävä, miten tärkeää tuberkuloosin torjunta on. Heidän täytyy tehdä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa niin, että voidaan torjua tautia, jonka me kuvittelimme kuuluvan jo historiaan. Meidän täytyy torjua tätä yhdessä perheenä auttaen toinen toisiamme niin että päästään tästä vitsauksesta, koska me olemme Euroopan unioni. Kiitoksia, kollega Antonescu. Sitten äh, Rova Westlund, yksi minuutti. Kiitoksin. Kenen keneen pitää kuolla hyvin, näin sanoo Kaivi mun YKssa. Hän on totta kai oikeassa. Kuitenkin kauhean moni, varsinkin nuori ja köyhä, maailmalla kuolee – tuberkuloosiin. Siksi meidän täytyy lisätä tukeamme maailmanrahastolle, joka suurelta osin on vastuussa HIV, tuberkuloosin ja malarian torjunnasta köyhässä maailmassa. Komission jäsen juuri totesin, että ihmisiä kuolee myös Euroopassa tuberkuloosiin. Meidän täytyy lisätä yhteistyötämme, että ettei MRD-tuberkuloosi lisääntyisi ja meidän täytyy löytää keinoja torjua sitä niin, että kaiken haavoittuvimmat ryhmätkin saavutetaan. Euroopan viranomaiset ovat tärkeässä asemassa. Toivottavasti komission jäsen jäsenelle kiitokset, että hän on tullut puhumaan tästä tärkeästä aiheesta tänään. Kiitoksia rouva Westlund. Sitten herra Görens. Merci, monsieur le président nyt ei ole vielä pystytty ratkaisemaan lääketieteellisen keinon tuberkuloosiongelmaa. Ja se koskettaa lähinnä köyhissä maissa ihmisiä. Mutta tämä kuitenkin jättää huomiota usein Keski- ja Itä-Euroopassa esiintyvät tautitapaukset. Tämä on erittäin ikävä tauti, joka vaatii tuhansien ihmisten hengen joka vuosi. Kanta, joka pystyy vastustamaan antibiootteja saattaa olla hyvinkin suuri riski lyhykäinen aikavälillä. Siksi meidän täytyy painostaa tutkimukseen, ennaltaehkäisyyn ja toimiin, muihin toimiin, joilla pystytään johdonmukaisesti ja kohdentella tavalla estämään taudin leviämistä. Meidän täytyy luoda paras mahdollinen strategia tätä silmällä pitää. Mitä sitten toimien rahoitukseen tulee? Tässä on edessä esimerkkitapaus. Meillä on sosiaaliturvajärjestelmiä eri maissa – joiden kautta pystytään tai pitäisi pystyä riittävästi varmistamaan sairauden vastainen torjunta. Mutta kehittyvissä maissa sairassa jää usein oman onnensa nojaan solidarisuutta ei riittävästi osoiteta. Tämä on yksi esimerkki tällaisesta taistelusta. Sama pätee myöskin malarian ja HIVin vastaiseen taisteluun tuberkuloosin vaikutukset vuosina 2015 täytyy ottaa arvioiden kohteeksi ja sitten erä Michel Kaczynskinin esimerkin tavoin voimme pyrkiä tästä taistelussa etenemään. Meidän täytyy myöskin jäsenvaltioiden tasolla pyrkiä vaikuttamaan ja varmistamaan se, että riittävä rahoitus varmistan tuberkuloosin, malarian ja AIDSin vastaisessa taistelussa jatkossa. Kiitos. Kiitoksia. Kello on jo vai... Kello on jo paljon. Ja meidän täytyy pitäytyä aikataulussa. Mutta yritäänpä nyt ensin edustaja Carvalho. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nyt kun vietämme maailmanlaajuista tuberkuloosipäivää, voimme käyttää hyväksi tätä tilannetta, jotta voimme edistää asiaa. Euroopassa on paljon tuberkuloosia. Portugalissa meillä on sitä ollut, mutta keskimäärin enemmän kuin Euroopan unionissa ylipäänsä. Nyt tuberkuloosin torjunta joissakin maissa on huomattu, että tämä tauti on tullut esiin uudestaan ja näin komissio on ryhtynyt toimiin. Ja olisi tärkeää, että myös kehitysmaissa ryhdyttäisiin toimiin kehitys, tutkimusohjelma, joka liittyy tähän tautiin, on tärkeää ja on tärkeää, että tutkimuksen, kliinisen tutkimuksen, tieteellisen tutkimuksen roolia painotetaan. On tärkeää, että jatketaan edelleen työtä, jotta löydetään parempia välineitä, joilla puututaan tuberkuloosiin ja edistetään teknologiaa, joka on innova, innovatiivinen, kun diagnosoidaan tautia ja kehitetään äh, rokotteita. Nyt äh, on tärkeää, että äh, yhdistetään voimat, jotta voidaan menestyksekkäästi torjua tämä tauti. Kiitos. Kiitoksia, Rova Carvalho. Seuraavaksi edustaja Plikvičiūtė, yksi minuutti. Kiitoksia. Meidän täytyy torjua tuberkuloosi koska ihmisiä kuolee suuret määrät joka vuosi. Ja se koskettaa suurta määrää maailmassa. Täytyy muistuttaa, että tuberkuloosi on kaikki laimille levinnyt tarttuva tauti planeetalla. Se liittyy paljon myös sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin, siis köyhyyteen, työttömyyteen, alkoholismiin, hiv tai AIDSiin, huumausaiden käyttöön. Ehkä ei ole myöskään tarjolla terveydenhoitopalveluja palveluita riittävästi, varsinkin köyhissä maissa, jotta voimme helpottaa tuberkuloosin torjuntaa. Komission jäsenvaltion täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin kiireellisesti. Yhteisiä toimia tarvitaan, jotta voidaan torjua tätä vitsausta. Me tarvitsemme yhteistä poliittista vuoropuhelua rahoitustuen takaamiseksi ja yhteisen toimintasuunnitelman luomiseksi. Vaikkakin tuberkuloosi on mukana myös painopiste luettelossa niin tuberkuloosin tota, torjunta ei ole saanut riittävästi rahoitusta. Täytyy miettiä myös talousarvomäärärahoja uudelleen. Kiitoksia, Rova Blinkevichutte. Seuraavaksi Rova Senalova, yksi minuutti. za slovo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegy. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tänä päivänä Kyse on tuberkuloosin vastaisesta taistelusta. Tuberkuloosi on edelleenkin maailmanlaajuinen ongelma, koska kaksi miljoonaa ihmistä sairastaa tautia ja joka kymmenes heistä on vakavasti sairas. Tietysti meidän täytyy tarkastella myöskin taudin leviämisen ehkäisemistä, mutta näissä vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa jotkut ihmiset ovat äärimmäisen haivottavaisessa asemassa. Me tarvitsemme kunnollista hoitoa. Kunnollinen hoito on ennalta edellytys sille, että erityyppisten tuberkuloosikantojen leviämistä voidaan ehkäistä. Kunnolliset lääkkeet täytyy saada käyttöön. Ja erityisestikin Silloin kun on kyse haavoittuvaisessa asemassa olevista ihmisistä ja terveysalan ammattilaisista, aivan erityisesti heidän suhteensa täytyy varmistaa taudin leviämisen ehkäiseminen. Tämä edellyttää hyvin paljon rahaa. 44 miljardia euroa tarvitaan tulevina vuosina rahaa tähän kamppailuun, mutta nyt jo tiedetään, että rahaa on käytössä vain puolet tästä. Sen vuoksi Maailman terveysjärjestö WHO on tehnyt erittäin läheistä yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa tilanteen korjaamiseksi. Tietysti meidän täytyy auttaa tässä köyhiä maita. Kiitoksia. Nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Nyt en kyllä näe ketään, joka olisi pyytänyt äh, puheenvuoroa. No, siinä tapauksessa komission jäsen Dalli, olkaapa hyvä. Herra puhemies, Olen kuunnellut tarkkaavaisesti tätä keskustelua, eri puheenvuoroja, joita parlamentin jäsenet ovat pitäneet. Haluan taata teille sen, että komissio suhtautuu vakavasti tähän aiheeseen. Se suhtautuu myös hyvin vakavasti näihin ajatuksiin, joita me täällä nyt olemme kuulleet keskustelussa. Me haluamme päättäväisesti saavuttaa tavoitteemme, eli hallita tätä tautia. Tämän tyyppiset keskustelut ovat erityisen tärkeitä myös siitä syystä, että me pystymme paremmin keskittymään tähän tautiin. Parlamentin mukanaolo ja jäsenten tuki ovat erittäin tärkeitä meidän yhteisissä ponnisteluissamme – torjua tätä tautia Euroopan unionissa, mutta myös muissa maissa. Kiitos. Kiitoksia komission sen Dali. Keskustelu päättyy näin ollen tähän. Seuraavana asiana on lyhyt esittely Enrique Guerrero Salomi mietinnöstä. Kyseessä on maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin